Nous allons commencer la réunion dans quelques instants. On signale qu'on attend encore de la part... Aloitamme kokouksen piakkoin. Tekninen, tekniset henkilöt vielä tekevät omia töitään, valmistelevat kokousta. Okay, it seems... Näyttää siltä, että voimme aloittaa. Hyvää iltapäivää kaikille. Julistan tämän kokouksen avoimeksi. Tervetuloa kaikille uudelle, uusille jäsenille. Onnittelut ja onnittelut tietysti kaikille entisillekin kollegoille, jotka näen täällä salissa. Minua on pyydetty olemaan puheenjohtajana ää, tästä tähän alkuun, koska pelkäpä pahoin, että olen täällä pitkäaikaisin meppi, eli olen tässä puheenjohtajana, kun valitsemme tulevaa puheenjohtajaa. <clears throat> Muistuttaisiin säännöstämme, eli siitä, että tarkoitus on PETI-valiokunnan, työvaliokunnan valitseminen, ja valitsemme uuden puheenjohtajan ja neljä varapuheenjohtajaa 203 säännönmukaisesti työjärjestyksestä. Meidän työvaliokuntamme täytyy heijastaa parlamentin monimuotoisuutta. Ei voi olla pelkkiä naisia tai pelkkiä miehiä. Kaikki varapuheenjohtajat eivät voi tulla samasta jäsenvaltiosta. Jos palataan nyt tähän vaaliin, niin ensin ja sitten varapuheenjohtajat. Ja jälleen kerran sääntöjen mukaan haluaisin ilmoittaa varajäsenten nimet, jotka siis osallistuvat äh, äänestykseen, koska muuten meillä ei ole äänivaltaisuutta. Eli Zambaski, sorry if I miss... Anteeksi, jos ää, äh, lausuin väärin nimenne. Hän on Keriakosvopulosin äh, puolesta täällä Eserässä. Mrs. Mahabitsoto will replace... Korvaa Chanchan ID-ryhmästä. Adam Kosa korvaa Anna Michelin Michelana Kupulun Sven Schulz korvaa Boran Jordin Vinseen EPPstä. Ja viimeiseksi Dimitris Papadakis korvaa Alfred Saantin SED-ryhmästä. Tuliko kaikki? Onko joku muu täällä vielä varsinaisen jäsenen pa- paikalla? Olkaa ystävällisesti, kertokaa nimenne. The Green Party. Eli vihreä, vihreästä. Aukeninko paikalla olette? Selvä, hyvä. And we'll try to, re, to replace Mr. Ja minä olen Silvi Guillaume ja olen varsinaisen jäsenen paikalla. Could you say again the name of the... Voitko vielä kertoa, kenen paikalla? Sorry? I need the name again. Nimi. I didn't catch the name. En kuullut nimeä. Ketä korvaatte? Richard Corbett replacing. Minä olen Richard Corbett ja olen tämän henkilön paikalla. Smerilio. Thank you. I think we have it this time. Smerilion paikalla olen. Yes, please. Christian? Merci beaucoup. Je dois... Kiitoksia. Minä olen Rova Devredin paikalla EPPstä. Okay, nobody else? Ei muuta näitä olevan. Yes, you may be needing your card. Ehkä tarvitset äänestyskorttiakin. Nyt valitsemme puheenjohtajan. Ensinnäkin täytyy tarkistaa, että olemme äänivaltaisia. Uskoakseni on. Tarvitsemme yhdeksän jäsentä. Meillä on yhdeksän jäsentä. Ja ehdokkaat. Annan, teille, annan ehdokkaalle puheenvuoron. Yes, you have the floor. Okay. Frau Vorsitzende, wir schlagen... Niin äh, puheenjohtaja ehdottaamme Peti valiokunnan puheenjohtajaksi edustaja Monserrattia. Thank you. Do we... Kiitos. Onko muita ehdokkaita? Ei taida olla. Eli meillä on vain yksi puheenjohtajaehdokas, joten Pyytäisin Montserrattia, missä olette, aha siellä. Suostutteko tähän ehdokkuuteen? Suostutte, hyvä. Nyt pitää tarkistaa, että olette täysjäsen, mitä ilmeisemmin olette, että olette tehneet taloudellisia intressejä koskevan julistuksensa, julistuksenne. Eli ilmeisesti voimme hyväksyä suosion osoituksin teidän puheenjohtajuutenne. Toutes mes félicitations. Onnittelut. Ja tulkaa, olkaa hyvät ja tulkaa tänne puheenjohtajan paikalle. No niin, kiitoksia. Ensin haluaisin kiittää teitä tuestanne. Tämä on kunnia minulle olla tämän tärkeän valiokunnan puheenjohtajana. Tämä valiokunta on sisääntuloovi Euroopan kansalaisille Euroopan parlamenttiin. Tällä kaudella meillä on suuri tehtävänä. Voimme kuunnella kansalaistemme ongelmia ja auttaa heitä ratkaisemaan ne. Tämä on meille kaikille suuri mahdollisuus, jotta parlamentti voitaisiin tuoda kansalaisten ulottuville. Ja tämä on täydellinen työkalu työmme tekemiseksi ja parlamentin saattamiseksi lähemmäs kansalaisia. Tulen olemaan työssäni reilu, noudatan oikeusvaltion periaatetta ja toivon, että voimme tehdä kaikki yhteistyötä eri ryhmien välillä rakentavalla tavalla ja vastuullisella tavalla puolustaessamme yhteisiä kansalaistemme etuja, joten oikein paljon kiitoksia kaikille. Ja nyt, jos sallitte, niin vaihdan tätä tälle kauniille äidinkielelläni, eli espanjaksi. Ennen kaikkea jatketaan sitten, no niin nythän olemme päässeet siihen vaiheeseen, että aikaisempi puheenjohtaja kävi läpi varajäsenet, jotka ovat täällä paikalla, ja nyt sitten siirrytään ensimmäisen varapuheenjohtajan valintaan tähän valiokuntaan. Ja niinpä ryhmät, jotka ehdottavat ensimmäistä varapuheenjohtajaa, saavat nyt ilmaista ehdokkuutensa. I would like to present on behalf minä haluaisin vihreän ryhmän nimissä ehdottaa Tatjana Stanoka. Kiitoksia. Olisiko muita ehdokkaita? Pues, sille... No, jos nyt on niin, että on vain yksi ehdokas. Anteeksi, rouva Tatjana siis hyväksyy tämän ensimmäisen varapuheenjohtajuusehdokkuuden. Hyväksyttekö? Do agree to the... Kyllä, kyllä, hyväksyn. And did you sign... Ja allekirjoititteko jo kaikki ilmoitukset? Kyllä, oikein hyvä. Cumplimentado los requisitos. Eli kaikki määräykset on täytetty ja koska meillä on vain yksi ehdokkuus, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, niin jos kaikki ryhmät tämän hyväksyvät, niin hyväksymme ehdokkaan kätten taputuksin. Onnittelut! Ja pyydän nyt sinua siirtymään tänne pöydän ääreen. Ahora pasaríamos... Nyt sitten siirretään. Niin hetkinen, EPP-ryhmästä kysytään Saisivatko he puheenvuoron? Kiitos puheenjohtaja. Pyytäisin kahden minuutin taukoa johtuen muutoksista ehdokaslistassa. Minun täytyy hieman keskustella ehdokkaista minun ryhmäni jäsenten kanssa niin, että tämä menee nopeammin. Eli pyydän kahden minuutin taukoa. Vain kahta minuuttia. Selvä, jos ryhmille tämä sopii, että yhden ryhmän parin minuutin, kahden minuutin keskustelutaukoa, niin jos teille tämä sopii, niin teemme näin. Pidämme kahden minuutin tauon ja sitten jatkamme. No niin, jos arvon jäsenet nyt ovat valmiita, koska tässä on mennyt jo yli kaksi minuuttia aikaa. Joten jos vain passaa, niin aloitetaanpa kokous uudestaan. Haluaako joku ryhmä pitää nyt puheenvuoron, kun olemme käynnistäneet session uudestaan? EPP, olkaa hyvä. Ja, vielen dank, äh, Frau Kiitos puheenjohtaja. Minun ryhmäni on täällä tänään valitsemassa puheenjohtaja ja varapuheenjohtajia. Ja meillähän oli ryhmien välinen sopimus, mutta nyt olemme saaneet tietää, että tätä on heikennetty tätä sopimusta ja sen vuoksi näin hieman tarvetta mm, järjestellä asioita ryhmien kesken ja siksi pyytäisin, että tätä äänestystä siirretään. ¿no? Niin. Spadakis seuraavaksi liberaaleilta. Eh, Me ehdotamme, että noudatamme suunnitelman mukaista menettelyä ja äänestämme kustakin eri tehtävässä. Ellei muita puheenvuoropyyntöjä ole, ja koska kansanpuole on pyytänyt tätä ja on saanut taakseen seitsem, enemmän kuin seitsemän nimeä ja pyytänyt lykkäystä tälle äänestykselle. Ja koska sosialistit ovat sitä vastaan, sitä ehdotusta vastaan, niin sitten äänestämme siitä, että lykätäänkö valiokunnan puheen, varapuheenjohtajien vaalia. Aloitetaan siis siitä, että niin, vihreä tarkoittaisi sitä, että on sen puolesta, että äänestystä lykätään ja punainen tarkoittaa, että vastustaa lykkäystä. Mutta sitä ennen kuitenkin annan puheenvuoron edustaja Kanjasille. Renew Europe-ryhmästä rouva senior, rouva von Viss on sijaisina varsinaisille jäsenille. La votación. No niin, sitten aloitetaan äänestys, katsotaan kuinka siinä käy. Perfecto. Nadie me ha pedido, <laughs> si no secreto no, pues... Niin, kukaan ei ole pyytänyt salat, salaista äänestystä, mutta niin, jos sopii, niin pidetään salainen lipuäänestys. Ei vaan äänestetään kättä nostamalla siis puolesta, sen puolesta, että lykätään äänestystä. Kädet ylös. Tässä. Ja jos sopii, meidän tekniset palvelut ilmoittavat, että ei oikein näy hyvin äänestystulos, niin jos sopii, niin äänestetään sähköisesti. Avataan sähköinen äänestys, eli vihreä on sen puolesta, että lykätään, ja punainen on lykkäämistä vastaan, eli että äänestetään. Jatketaan äänestystä. de 30... 30, 30 äänestä 18 vastustaa lykkäämistä ja 12 on lykkäämisen puolesta. Eli jatketaan äänestämistä. Niinpä siis valitaan toinen varapuheenjohtaja seuraavaksi tähän puheenjohtajistoon. Olisiko ehdokkaita? Sieltä puheenvuoro. La présidente, je souhaite... Kiitoksia. Haluaisin esittää Janatomia Renew Europe-ryhmän toiseksi puheenjohtajaehdokkaaksi. Olisiko muita ehdokkuuksia? Ei. Hetkinen, anteeksi, siellä on Möllerillä puheenvuoro, pyyntö. Okei. Okay. Ähm, niin, ei vaan. Müller, hyväksyttekö ehdokkuuden toiseksi varaan puheenjohtajaksi? Yes, thank you. Sorry. And I also signed all... Ja olen allekirjoittanut kaikki paperit. Oikein hyvä. Oikein paljon kiitoksia. Joten koska nytkään ei ole muita ehdokkaita, niin kätten taputuksilla hyväksytään tämä puheenjohtajuus. Onnittelut ja voitte saapua tänne paikallenne istumaan puheenjohtajiston ääreen. Continuamos. Ähm, Sitten jatketaan. Seuraavaksi valitaan kolmas varapuheenjohtaja valiokunnalle. Olisiko jollakin ryhmällä ehdokkaita tarjolla? Puheenvuoro siellä. Thank you. On behalf of our... Kiitoksia poliittisen ryhmämme ECRn puolesta. Haluaisin nimetä Richard Jonetkin kolmanneksi valiokunnan varapuheenjohtajaksi – hän on jo pätevöitynyt tässä valiokunnassa aiemmissa tehtävissä. Alguna, sí, alguna candidatura. Olisiko muita ehdokkaita tälle varapuheenjohtajan paikalle? I'm pushing the wrong button. I'm stressed. I don't have another... Ei minulla ole toista ehdokasta, mutta Renew Europe-ryhmän eh, nimissä ehdotan, että, että äänestämme salaisella lippuäänestyksellä. como usted bien... Kuten tiedätte, tarvitaan seitsemän jäsentä, jotka tukevat tätä ehdotusta, eli että äänestettäisiin salaisella lippuäänestyksellä. Kuinka moni jäsen antaa tälle ehdotukselle tukensa? Um, ähm, sisi, um... Ähm, niin tämä tuki voidaan ilmaista kättä nostamalla. Okei. Okay. Sí. Okei. Okay. Como se cumplimenta el requisito... No niin, koska seitsemän henkilöä löytyi, niin käynnistetään sähköinen äänestys, salainen äänestys. Onko vielä muita ehdokkaita kolmanneksi varapuheenjohtajaksi? Ei näytä olevan, joten tässäkin tapauksessa vihreäs tarkoittaa, että ollaan ehdokkaan puolesta ja punainen on ehdokasta vastaan. Äänestys alkaa. son nulos, ¿no? Son... Sí, los, sí. Um, anuncio... Ja tulos oli sellainen, että 30 äänestä 18 oli Ernekin puolesta ja 10 vastaan ja kolme tyhjää ääntä. Ja niin hänet on valittu kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Ja pyydän sinut myös nyt sitten tänne puheenjohtajapöydän ääreen. Kiitoksia ja onnittelut. Si, si les parece, pas ja sitten voitaisiin siirtyä viimeisen varapuheenjohtajan äänestykseen, eli neljäs varapuheenjohtaja. Ehdotuksia. Onko ehdotuksia? Sieltä. Of eh, S&T, our... SND-ryhmän eh, nimissä ehdotuksemme on eh, Kristiina tässä minun vieressäni. Perfetto. Alguna candidatura más? Por tanto, si les parece, lo aprobaríamos por No niin, hyväksytään jälleen kätten taputuksen, ellei muita ehdokkaita ole. Congratulations. Onnittelut. Niin hän oli sanonut jo, että oli hyväksynyt ehdokkuuden, eikö niin? Oikein hyvä. Joten onnittelut sitten ja tänne sitten pöydän ääreen. Ole hyvä. Okei, okay. info. Selvä. Kerron sitten jäsenille, että teillä on ja mahdollista soveltaa tai pääs, pääsette EPT, e jossa, joka on tietopankki, jossa on kaikki asian kuuluvat tiedot. Ja voitte antaa myöskin ne pääsyn tähän sovellukseen, mutta sitä täytyy pyytää henkilökohtaisesti. Ja sitten tervetuliaispaketti on toimitettu tuonne lokeroihin ja sinne on toimitettu englanniksi menneen petivaliokunnan työstä tietoja. Ne sitten toimitetaan myös käännöksinä aikanaan. Ja nyt sitten keskeytetään istunto. Ja neljäs ja viides syyskuuta Brysselissä on sitten ensimmäinen, ensimmäinen valiokunnan varsinainen kokous, joten toivotan kaikille oikein hyvää kesää. Kiitoksia.